Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję popołudniową naszego, naszego posiedzenia. No niin, hyvät naiset ja herrat, istutuukas paikalleen, niin voimme aloittaa valiokuntakokouksemme iltapäiväosuuden. Kuten ilmoitin, nyt iltapäivällä meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi kokoukseemme tämänhetkinen valtio ja sen edustaja Athanasios Tsaftaris, joka on Maatalous, maatalouden al, maa-alue, maaseutu, seudun kehityksen ja elintarvikkeiden ministeri. Jokaisella puheenjohtajakaudella meillä on tämä tällainen kokous. On hienoa, että voin pitää sen tänään. Ennen kuin nyt aloitan, tämän keskustelukierroksen. Haluaisin ilmoittaa, että meillä on täällä myös portugalilaisten maanviljelijöiden valtuuskunta paikalla. Tervetuloa. He ovat Rova Patron edesin vieraita. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajankohta nyt kun olemme päässeet yksimielisten YMP-uudistuksesta ja sitä, kun sitä pannaan täytäntöön. Valiokuntamme jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan puheenjohtajavaltiolta Kreikan painopisteistä maatalouspolitiikan alalla. Ja lisäksi haluaisimme kuulla tuosta YMPn uudistuksen täytäntöönpanosta. Me parlamentin maatalousvaliokunnassa teimme työtä tämän uudistuksen parissa monta kuukautta. Lissabonin sopimuksen perusteellahan parlamentin valtuudet ovat laajentuneet, eli meillä on myös enemmän velvollisuuksia. Olemme tuon työn saaneet päätökseen, joten nyt on aika panna täytäntöön uusi lainsäädäntö. Sekä jäsenvaltio että Euroopan komissio jatkavat nyt työtä ja paljon riippuu puheenjohtajavaltiosta, joten odotammekin innolla Kreikan ministerin puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät näistä herrat, hyvät maataloustuottajat. Suuri olla, kunnia olla täällä paikan päällä tänään viidennen Kreikan puheenjohtajakauden edustajana. Ja tulen esittelemään teille meidän puheenjohtajakautemme ohjelman teidän valiokunnalle, teidän tälle maatalouden, maatalousvaliokunnalle. Tänään olemme täällä esitelmässä ohjelmaamme yhteislainsäätäjälle Euroopan parlamentille, koska parlamentilla on tällä hetkellä enemmän vaikutusvaltaa yhteiskuntaan ja eurooppalaisiin maataloustuottajiin. Kun puhutaan maataloudesta ja kalastuksesta, puhutaan myöskin Euroopan kasvun pilarista. Ja tämä on tärkeää, että tässä myöskin niin kunnioitetaan luonnonresurssien käyttöä. Ja haluaisin mainita teille Kreikan puheenjohtajakauden äh, horisontaaliset aiheet. Ensinnäkin pyrimme luomaan kasvua, työllisyyttä ja kohesiota. Nämä ovat kaikki ensimmäisiä tavoitteita, ja nämä tietenkin nyt tämän lisäksi tulee myöskin tukemaan meidän yhteistä valuuttaamme ja luomaan Euroopan kansalaisten luottamusta yhteisiin ajatuksiimme. Sitten meidän pitää katsoa myöskin maahanmuuttoasioita, jotka ovat olleet myöskin traagis viime aikoina, joka on nähty meidän maa- ja merirajoillamme. Ja sitten lopuksi puheenjohtajavaltio aikoo panna taas uutta painopistealuetta Euroopan meripolitiikalle. Ja tämä on myöskin horisontaalinen aihe, joka menee kaikkien prioriteettien läpi. No niin sitten maatalouteen. Otamme nyt puheenjohtajakauden vastaan YMPn siirtymäkaudella. Ja me olemme hyväksyneet, kuten puheenjohtaja mainitsi tämän YMPn uudistuksen vähän aikaa sitten sitten. Ja meidän pitää nyt taata se, että siirtyminen uuteen tilanteeseen, uuteen järjestelmään on joustava. Ja meidän pitää tukea maataloustuotteita, heidän, tuottajia heidän investoinneissaan ja tuottavuudessaan. Mutta samalla meidän pitää arvioida myöskin tiettyjä toimenpiteitä YMPn osalta ja pyrkiä löytämään mahdollisimman parannuksia näihin. Meidän pitää vahvistaa maataloustuottajien asemaa, asemaa kaupallisessa mielessä. Meidän pitää tuoda heidät lähemmäksi kuluttajia. Meidän pitää käyttää kaikki mahdolliset käyttävissä olevat välineet tähän, jotta maatalous on tuottavaa maataloustuottajille ja yhteiskunnalle kestävää ja luotettavaa kuluttajille. Monimuotoisuus on tyypillistä eurooppalaisen maataloustuotannolle ja sen, sen etu myöskin, erityisesti minun maassani, Kreikassa. Laatutuotteet, jotka voidaan tunnistaa, ja turvalliset tuotteet, jotka noudattavat tiukkoja EUn tuotantostandardeja, ovat myöskin ehdoton ehto. Ja että meillä on myöskin paljon perheyrityksiä, perheviljelmiä, tähän pitää myöskin kiinnittää huomiota. Tämän puitteiston vallitessa olemme luoneet oman ohjelmamme. Ja sitten meidän pitää myöskin viedä loppuun YMPn uudistus. Uudistus, joka oli yhteinen menestysaskel, kuten täällä mainittiin. Tässä nähtiin, että yhdessä voimme toimia ja voimme tukea yhdessä eurooppalaista maataloustuotantoa. Nyt meidän pitää vain nopeasti hyväksyä telekoidut säädökset, joita komissio on siis tekemässä tällä hetkellä. Ja tämä on osa meidän uudistustamme. Kun me hyväksyimme tämän uudistuksen, niin tämä tehtiinkin yhteisymmärryksen ja yhteistyön hengessä. Parlamentin ja neuvoston tietoisuus tästä, kuten täällä mainittiin myöskin Lissabonin sopimuksessa, on meidän nyt mahdollisuus luoda delegoituja säädöksiä jotka noudattavat poliittisia päätöksiämme. Puheenjohtajavaltio on alkuongelmista huolimatta nyt kuunnellut jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Nyt delegoidut säädökset tulevat suoraan noudattamaan meidän uuden YMP-uudistuksemme henkeä. Tässä parlamentti ja neuvosto voivat molemmat hyväksyä tämän. Ja näin annetaan eurooppalaisille maataloustuottajille vakaa toimintaympäristö. Sitten maataloustuottajien tuki, niiden, niiden myyntituki on myöskin tärkeää Kreikalle. Me olemme keskustelleet komission ehdotuksesta, jossa pyritään uudistamaan ja tukemaan tätä järjestelmää. Ja olemme luottavaisia siihen, että toimijat tulevat löytämään ratkaisun, joka on paras sekä kuluttajille että maataloustuottajille sekä Euroopassa että ulkomailla. Me olemme realistisia tavoitteissamme ja meidän pitää liikkua kuitenkin varovasti eteenpäin, että saamme parhaat tulokset aikaiseksi. Me ehdotamme, että parlamentti ja neuvosto tekevät yhteistyötä keskenään tietojen vaihdossa, jotta voimme sitten edetä ja välttää kiistoja. Ja meillä on tällöin hyvä perusta vuoden 2014 toiselle puheenjohtajakaudelle. Tietenkin hedelmät ja vihannekset. Tämä on tärkeä ala monelle alueelle EU:ssa sekä taloudellisesti että myöskin elintarvikkeina. Neuvostossa me pyrimme tutkimaan komission tekemää raporttia vuonna 2014 tilanteesta. Ja tämän pohjalta pyrimme tekemään sitä johtopäätöksiä tälle tärkeälle sektorille. Sitten maitosektori, se on myös hyvin tärkeä sektori EUlle talouden ja työpaikkojen suhteen. Ja Kreikka puheenjohtajakaudella on jo vastannut myönteisesti komission pyyntöön neuvotella neuvostossa maitotuotesektorin tulevaisuudesta. Ja sitten myös kesäkuussa 2014 puhutaan maitotuotepaketin tulevaisuudesta. Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää paremmalta. Ehkä nyt on oikea aika tutkia kaikkia toimenpiteitä, joita on tehty maitopaketin yhteydessä YMP-uudistuksen puitteissa näinä kriisiaikoina. Erityisesti juuri heikommassa asemassa olevat alueet, joissa tuotanto on vaikeampaa, niin näiden suhteen me olemme hyvin tietoisia, että parlamentti on tehnyt tiettyjä aloitteita tämän suhteen, kuten myöskin vihannessektorilla, että pyritään ylläpitämään maitotuotanto myös näillä heikommassa asemassa olevilla, olevilla alueilla. Neuvosto odottaa myöskin komission ehdotusta näistä kouluohjelmista maataloustuottojen jaon suhteen. Mitä Kreikka aikoo ehdottaa? Me tulemme tutkimaan näitä teknisellä tasolla ja katsomme edistymiskertomuksia neuvostossa. Ja tietenkin julkisen kuulemisen jälkeen, joka tehtiin vuonna 2013 alkuvaiheessa. Siellä osoitettiin, että luomutuotannolle ja luomutuotteille on suurta kiinnostusta yhteiskunnassa. Ja monet jäsenvaltiot voivat myöskin tämänhetkisen järjestelmän yksinkertaistamista ja komissio huomaa, että on myöskin tiettyjä heikkouksia, joita pitää vielä parantaa. Joten puheenjohtajavaltio tukee komission tavoitteita tehdä oma lakialoituksensa maaliskuussa, jolla pyritään katsomaan juuri tätä asiaa. Komission raportti uuden vapaaehtoisen markkinan luomiseksi. Tämä osoittaa, minkälaisia etuja ja vaikeuksia saattaa syntyä tällaista järjestelmistä. Me huomaamme, että saarten vaikeudet ja erityisesti maataloustuotannon vaikeudet saarilla EU:ssa niitä pitäisi katsoa nyky- nykyisillä välineillä – ja yhdessä parlamentin kanssa pyrimme katsomaan sitä, että voiko tämä raportti ehkä siihen tehdä myös joku lakiehdotus tämän lisäksi. Neuvostossa tulemme keskustelemaan tästä raportoinnista seuraavassa maatalon erityisneuvostossa. Tietenkin maataloustuotannon paikallinen luonne on hyvin kiinteästi yhteydessä siihen, että monet tuottajat ovat perheyrityksiä, ja myöskin tähän suuntaan pyrimme tekemään, tekemään aloitteita paikallisien laatumerkkien luomiseksi pienemmille tuottajille. Neuvosto oli myöskin hyvin myönteinen turvallisten eläintelintarvikkeiden ja kasvituotteiden luomiseksi elintarvikeketjussa. Ja komissio otti näitä asioita juuri esille, näitä hyvin monimutkaisia kysymyksiä siinä yhteydessä, kun pyrittiin uudistamaan lainsäädäntöä. Keskustelut työryhmissä alkoi jo ja tulemme tutkimaan näitä asioita jatkossa. Pyrimme päättämään näiden asioiden teknisen käsittelyn ja tekemään sitten ensimmäisiä kompromissitekstejä tämän jälkeen. Ja tässä on myös jäsenvaltioiden kannat mukana sitten. Samalla puheenjohtajavaltio pyrkii valvomaan parlamentin työtä siinä mielessä, että voidaan näin helpottaa sitten toimielinten välisiä neuvotteluja, jotka tulevat piakkoin seuraamaan seuraavalla lainsäädäntökaudella sitten. Me tulee esimerkiksi kasvin lisään, lisäysmateriaaliin. Tulemme neuvottelemaan tästä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme sitten pohjustaa tietä tälle ehdotukselle, jotta saamme sitten tulevaisuuden sopimuksen aikaiseksi. Me tiedämme hyvin nämä huolenaiheet, joita joillakin parlamentin jäsenillä on ollut esillä, eikä myöskin poliittisilla ryhmillä, liittyen näihin haasteisiin, joita tässä erotuksessa on. Neuvosto tutkirtusta hyvin, hyvin tarkkaan ja tulee miettimään sen vaikutuksia. Tämä on tärkeää, koska tällä ehdotuksella pyritään uudistamaan ja yksinkertaistamaan monia teknisiä yksityiskohtaisia toimintoja, jotka ovat jo monet vuodet käytössä. Totta kai pyrimme tässä luomaan selkeät säännöt ja sanotaan, olisi oikeusvarmuus myös olemassa. Ja tulevaisuudessa, kun siirrymme sitten delegoituviin säännöksiin tietenkin. Ja mitä tulee sitten e- eläin- ja kasvin suojelualan menoihin. Nyt parlamentti ja neuvosto ovat pyrkineet tämän asian edistämiseen myös. Komission raportti, jossa pyritään merkitsemään myöskin lihan alkuperää, jota on käytetty myöskin muissa elintarviketuotteissa siis osana. Se on osa sitä erotusta, jotta jota tällä hetkellä valmistellaan. Olemme tietenkin valmiina, valmiita etenemään tässä asiassa, kun neuvottelut etenevät. Odotamme komissiolta tiettyjä erotuksia juuri elinlääkintätuotteisiin, täysin rehutuotteisiin, kyllähän tämän eläinterveyspaketin yhteydessä – Totta kai meidän pitää katsoa myöskin teknisellä tasolla näitä asioita, kuin samerotuksen komissiolta. Olen valmiita myöskin aloittamaan ehdotukset liittyen eläinten kloonaukseen. Mm, neuvoston työryhmissä. Kaikki työryhmät ovat tätä käsitelleet, tietävät hyvin tämän asian herkkyyden ja puheenjohtajavaltio tietää myöskin Envin keskusteluista. Ja olemme olleet kiinteässä yhteistyössä myöskin parlamentin kanssa tästä asiasta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, annoin teille lyhyen katsauksen mennä prioriteettialueisiimme. Maatalousasian neuvoston puitteissa seuraavina kuukausina – Eurooppa, Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät ja, ja tämä on tärkeä hetki osoittaa, että meillä on eurooppalainen demokraatia. Ja tämä on myöskin haaste meille, että pitää luoda saada aikaan tuloksia. Samalla pyrimme toimimaan kiinteässä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi ja löytääksemme ratkaisuja moniin tärkeisiin kysymyksiin. Kiitokset mielenkiinnosta. Ja nyt, hyvä puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Tämä puheenjohtajakausi on erityinen. Parlamentin kausihan loppuu ja meidän pitää hyväksyä monia tärkeitä päätöksiä, jotka liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Eli puheenjohtajakaudelta vaatii paljon ponnisteluja tämä kaikki ja niistä olemme kiitollisia. Aloitamme ensiksi poliittisten ryhmien koordinaattoreilla. Ensiksi herra Des. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos minister, ministeri Tsaftarikselle siitä, että olette täällä vieraanamme esittelemässä Kreikan puheenjohtajakauden. Me kaikki tiedämme, että seuraavina viikkoina ja kuukausina YMP-uudistus pannaan lopullisesti täytäntöön. Minua itse asiassa huolestuttaa se, että komissio ilmeisesti on, ähm, on ähm, jättänyt huomiota poliittisen sopimuksen delegoiduissa säädöksissä. Esimerkiksi tämä aktiivisen maanviljelijän määritelmä. Komissio on tässä ottanut käyttöön byrokratiaa, kun esimerkiksi pitää tarkistaa, miten paljon tuloja saadaan maanviljelystä ja miten paljon muusta Bayerista esimerkiksi voidaan mainita sellainen äm, esimerkki, että jos maanviljelijällä on lisäksi loma-asuntoja, niin silloin saattaa olla, että hänen tulonsa maanviljelystä ovat verrattain pieniä. Niin, ja koska hänen peltonsa saattavat olla esimerkiksi vuoristoalueella, tämä saattaa johtaa siihen, että tänne hän ei saakaan tukia. Saat, emme saa hyväksyä tällaisia delegoituja säädöksiä. Ne eivät ole poliittisen sopimuksien mukaisia pitää sopia, minkälaisia, minkä aloja voidaan tukea ja mitä ei. Ja sitten toiseksi nuoret maanviljelijät, sekin on ongelma. Meillä Saksassa on usein yrityksiä, joissa on, toimivat sekä isä ja poika. Ja sitten jos sitten jos tästä tämänkin suhteen luodaan hyvin monimutkainen menettely, se ei myöskään noudata sopimusta. Ja sitten viherryttämistoimet. Tiet, on ehdotettu, että tiettyjä kasveja voidaan, voidaan, voitaisiin istuttaa. Mielestäni tämä kyllä on myös perusasetuksen vastaista. kaiken kaikkiaan, mitä tulee esimerkiksi sekaviljelyyn, niin kyllä muutoksia vielä tarvittaisiin. Kysymykseni oli, olisi nyt, että aiotteko tiiviissä yhteistyössä kiinnittää huomiota siihen, että delegoidut säädökset hyväksytään oikeassa muodossa. Et, niin, että tätä ei jätetä pelkästään Potosnikille ja Hedegaardille. Santos, panie pośle, bardzo proszę. Kiitos. Seuraavaksi Kapula Santos, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan ensin tervehtiä. Herra ministeriä on suuri ilo saada vastaanottaa hänet parlamenttiin. Toivotan puheenjohtaja valtiolle kaikkea menestystä. Toivottavasti voitte toimia tehtävänne määräämällä tasolla. Te olette ollut hyvin aktiivinen. Te olette olleet myös toimielinten välisen sopimuksen taustalla. Meillä on hyvin tärkeä tehtävä täytettävänä. Tämä uudistus ei ole vielä suinkaan valmis. Aivan niin kuin kollega Des totesi, me seuraamme hyvin tarkkaan delegoituja säädöksiä. Yksityiskohtiin nimenomaan liittyy vaara. Meidän on oltava todella tarkkoina. Ei pidä hukata tässä asetuksessa sitä henkeä, johon päästiin monien kuukausien neuvottelujen kautta. Me olemme saaneet tasapainoisen sopimuksen ja totta kai parlamentissa maaliskuussa tehdään sitten asiasta päätös ja varmasti myös neuvosto kiinnittää asiaan asian kuuluvaa huomiota. Äh, herra ministeri, Teillä on varmaankin aika lailla vaikea kausi tiedossa. Yhdellä kaudella toki sopimukseen on mahdollista päästä, mutta nyt puhutaan jo huhtikuun puolivälistä teidän tapauksessanne. Ja kun otetaan huomioon nämä kriisinolosuhteet, niin olen totta kai samaa mieltä prioriteeteistanne. Tärkeää on se, että päästään tässä konkreettisiin tuloksiin. Haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen. Mikä on näkemyksenne neuvoston puheenjohtajana? Ensinnäkin delegoidut säädökset. Lähdetäänpäs liikkeelle niistä. Miten neuvosto aikoo tässä kanssamme tehdä työtä? Tämä on varmasti kaikista kimuranteen kysymys. Ja toiseksi, herra ministeri, te puhuitte mm, lisäysaineistojen siementen levittämisestä. Ja voi olla, että tässä ollaan päätymässä sellaiseen kantaan, että asia palautetaan puheenjohtajavaltion uudelleen käsiteltäväksi. Tämä on vaikea aihe, sitä ei voi käsitellä esimerkiksi vaalikampanjan aikana. Voi olla, että tästä täytyy hyvin rauhallisessa ilmapiirissä keskustella ja voipa olla jopa niinkin, että se joudutaan lykkäämään seuraavalle parlamenttikaudelle. Mutta herra ministeri, voitteko todeta jotakin siis siitä, että onko poliittisesti järkevää käydä, jatkaa tämän tyyppistä keskustelua poliittisesti, joka vaikuttaa myös suuren yleisön mielipiteeseen. Tämähän on kiistallinen kysymys. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie. Kiitos. Seuraavaksi herra Hoisling. Olkaa hyvä. Herr Minister und Herr Rats. Hyvä ministeri, hyvä neuvoston edustaja. Viiden nimissä tämmöistä tervetulleeksi toivottaa teidät tänne. Ja teidän puheenjohtajakauten ohjelmaan meillä on yksi kysymys, joka on hyvin päivän polttava – ainakin Saksassa me on käyty paljon keskustelua tästä asiasta. Geneettistä muunnellun maissin uudet luvat. Miten tämän asian kanssa tullaan toimimaan? Täällä on erilaisia lausuntoja menettelytavasta liikkeellä. Ja tämä 2009 tämän yhden maissalajin viimeinen tarkastus tehty, eikä, eikä nyt olisi ollut hyvä aika tehdä uusi tarkastelu vähän ennen vaaleja. Eli tämän hyväksyntämenettelyn suhteen. Haluaisin kuulla teidän kantanne tähän asiaan. Ja sitten komissio on myöskin ilmoittanut, että maaliskuun lopulla tulisi uusi luomuasetus ulos. No, haluavat todeta, että ei mitään sitä vastaan, että tulee uusi ja uudistettu luomuasetus, mutta ajankohta, maaliskuun loppu, se meillä parlamentaarikoilla on kyllä täysin epäsopiva. Että nyt tässä nyt keskustelemaan tällä uudestaan vasta luomuasetuksesta. En tiedä, miten tekään pystyisi tämän kanssa toimimaan. En usko, että meillä on tarpeeksi mahdollisuuksia täällä keskustella ylipäätänsä koko asetuksesta ja ottaa kantaa siihen. Ja mitä johtaisi myöskin maataloustuottajien osalta epävarmuuteen, koska tällainen asetus tehtäisiin ja se voitaisiin vasta tämän vuoden lopulla loppujen lopuksi käsitellä. Sitten kloonauksen mainitsitte myös. Mikä on puheenjohtajavaltion kanta eh, merkintöihin? No ei, ei kloonattujen eläinten suhteen, vaan niiden jälkeläisten suhteen. Tämähän on myöskin ollut tämän kiistan aiheena. Täällä komission taholta ollut kantaa, että kyllä todelliset klonot eläimet, mutta ei jälkeläiset. No tämän kuitenkin täällä on myöskin F1 sukupolven pyydettävä parlamentissa merkityksi. Sitten kriisiaikoina teille tulee myöskin paljon ongelmia tietenkin, varsinkin myös maatalousalalla. Juuri pienet maataloustuottajat, joita tietenkin maassani on paljon. Otetaanko tämä asia taas esille? Miten näitä yrityksiä voitaisiin maatalousuudistuksen yhteydessä ottaa paremmin esille? No kyseessä on tietenkin se, että pitäisi taata heidän henkiin jääminen, mutta myöskin katsoa tulevaisuuden näkymiä heillekin. Pitäisi tarjota tällaisia, että kriisiaikoina aikoina pitäisi ehkä ottaa myöskin heidän tukensa näin etusijalle. pana Kiitoksia paljon. Seuraavaksi herra Wojciechowski ja herra Nikolczov puhuu sitten myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Kiitos paljon Kreikan puheenjohtajakauden tavoitteiden esittelystä. Todellakin tämä on epätyypillinen puheenjohtajakausi. Parlamentin kausi loppuu tällä puolivuotiskaudella ja lisäksi me saamme päätökseen pitkäaikaisen työmme YMP-uudistuksen ja budjetin parissa. Useimmat päätöksistä on jo tehty ja saattaisin, voitaisiin ehkä sanoa, että suurimmat tehtävät eivät tule tälle puheenjohtajakaudelle, sillä suurimmat niistä on jo hoidettu ja uudet suuret tehtävät eivät ole vielä käsillä, mutta ehkä on nyt oikea aika pohtia asiaa. Kreikan puheenjohtajakausi voisi aloittaa keskustelun monesta aiheesta, jotka ovat Euroopan parlamentin seuraavalla kaudella tärkeitä. Jotkut meistä tulevat niitä käsittelemään seuraavalla kaudella, ja keskustelun pitää jatkua kaikesta huolimatta. Useihin, useisiin aiheisiin meidän pitäisi kiinnittää huomiomme sellaisiin nimittäin, joihin emme ole saaneet aikaiseksi ratkaisua tällä kaudella. Olemme siis epäonnistuneet. Tarkoitan tässä suuria eroja suorien tukien välillä eri jäsenvaltioissa. Nyt eh, ministeri edustaa jäsenvaltiota, joka ei voi valittaa tilanteestaan, mutta uusissa jäsenvaltioissa koetaan syrjintää suorien tukien kohdalla. Minä olen sen poliittisen ryhmän jäsen, joka ehdottaa, että suorat tuet EU:ssa nyt kun olemme siirtyneet pinta-alaan, pinta-alaan perustuviin tukiin eikä tuotantoon perustuviin tukiin, niin meidän mielestämme nämä tuet pitäisi tasa-arvoistaa niin, että eroja ei ole olemassa. Mutta on myös muita haasteita. Geenimuunnellut organismit ja eläinten hyvinvointi. Meidän avoimuutemme geenimuuntelua kohtaan tai sen puute. Kollegahan jo mainitsikin kloonauksen. Tälle puheenjohtajakaudelle on siis tärkeitä aiheita pöydällä. Tämä on puheenjohtajakausi, joka on aivan käännekohdassa, joten ehkä puheenjohtajakausi voisi käyttää tätä henkeä hyväkseen. Puheenjohtajakauden ei välttämättä tarvitse tässä symboloida kauden loppua, vaikka huhtikuun puolivälistä lähtien teidän kautenne loppuun asti teillä ei olekaan oikeastaan keskustelukumppaneita täällä Euroopan parlamentissa. Mutta nyt on hyvä, tämä on hyvä hetki siis pysähtyä pohtimaan näitä haasteita. Kiitos. Kiitos. Rova Petrones voi seuraavaksi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Começo por eh, agradecer a presença do ministro aqui. Haluan alkuun kiittää ministeriä tähän paikalla tänään vieraanamme. Tuen hänen esittelemää Kreikan puheenjohtajakauden ohjelmaa maatalouden osalta, mutta en ainoastaan sen osalta – suuri osa ministerin esittelemästä ohjelmasta saa kyllä minun tuen taakseen. Erityisesti kun ajatellaan Euroopan unionin yhteistä hanketta, yhteistä rakentamista. Kollegat mainitsivat jo minullekin tärkeän hankkeen ja sektorin, nimittäin maitosektorin. Sanoitte, herra ministeri, että täytyy katsoa, mikä on maitopaketin tulos mitä sillä saadaan aikaiseksi. Toistaiseksi meillä ei ole vielä juurikaan analysoitavaa, koska ohjelmaa vasta nyt useammassakin jäsenvaltiossa ryhdytään täytäntöönpanemaan. Totesitte meille, että emme tiedä, että ovatko toistaiseksi käynnistetyt toimet riittäviä. Pitää paikkansa, että maitosektorilla edetään vaihe, vaiheilta kausittain. Eurooppalainen maatalous on nyt sellaisessa tilanteessa, että tähän mennessä emme ole oikeastaan kokeneet äh, minkäänlaista yhteisen markkinajärjestelyn uudistamista maitoalalla. Mutta nyt meillä on maitoalan uudistuspaketti ja syyskuusta lähtien komissio on esitellyt uusia toimia, jotta tämä sektori uudistetaan. Toistaiseksi kuitenkin kiintiöt on lopetettu, on, tai ne loppuvat 2015, mutta uudistukset ja, ja toimet ovat olleet täysin riittämättömiä, aivan erityisesti eteläisten jäsenvaltioiden näkökulmasta. Maitoa ei varmasti tule Euroopasta puuttumaan, sitä varmasti on riittävästi jatkossakin. Ne alueet, jotka tuottavat maitoa. Minä itse tulen Portugalin pohjoisosista ja täytyy muistaa myös Azorit syrjäisenä alueena. Sielläkin tuotetaan maitoa. Ja todella, kun kiintiöt nyt lopetetaan, niin tämä on todellinen uhka näille alueille. Te puhuitte maidon tuotannosta ja suotuisista alueista. Mitä aiotte tehdä Euroopassa tälle kysymykselle eh, niillä alueilla, jossa nimenomaan maitosektori on hyvin merkittävässä roolissa? Ja toinen kysymys. Tulojen epätasainen jakautuminen koko elintarvikeketjussa. Vaikkakin uudistus on ollut aivan poikkeuksellinen, Se on ollut varsin tasapainoinen. Mutta jos oikeudenmukaista tulon jakautumista ei ratkaista koko elintarvikeketjussa, niin sitten me emme näissä olosuhteissa saa riittävää maataloustuotantoa Eurooppaan. On todella kiireellistä, että pohdimme koko elintarvikeketjun kattavaa tulon jakoa. Euroopan toimet ovat olleet varsin vaatimattomia. Ne eivät ole toistaiseksi vielä olleet tehokkaita. Ja jos emme ryhdy tehokkaisiin toimiin tällä alalla, niin yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ei johda toivomiimme tuloksiin. Arvoisa ministeri, te puhuitte perheyrityksistä. Nyt elämme vuotta 2014, joka on perhetilojen teemavuosi. Täytyy tunnustaa tämän tyyppisen tilaviljelyn rooli. Tätä kautta saamme yhteyden viljelymaahan. Kyse ei ole sellaisista tiloista, jotka vain hakevat tuottoa ja voittoa, vaan kyse on työllisyydestä, kohesiosta. Meillä on aloitteita, joihin on ryhdytty myös teidän puheenjohtajakautenne aloitteesta, jotta voimme korostaa perheviljelmien roolia. Tämä on toki ma- maailmanlaajuinen ilmiö ja, ja haaste, mutta kyllä se on myös eurooppalainen haaste. Ja vielä viimeinen kysymys, herra ministeri. Te puhuitte saarista. Minä puhuisin POSAI-ohjelmasta, joka on maatalousohjelman, joka kohdistuu nimenomaan syrjäisille alueille. Ja tästä, tätä käsittelemme maaliskuussa. Me odotamme uutta asetusta POSEI-ohjelman yhteydessä. Tämä ohjelma on toiminut varsin hyvin, mutta ainut ongelma on ollut se, että se ei ole saanut riittävää rahoitusta tuekseen. Valitettavasti tulopuolella on ollut ongelmia, mutta kaikki osoittaa, että tämä ongelma oli hyvin toimiva ohjelma Äh, nimenomaan näillä syrjäisillä alueilla. Ja tässä vielä viimeinen kysymys. Mikä on puheenjohtajavaltion suhtautuminen POSEI-ohjelmaan? Tämä on nyt suuri kysymys ja viljelijät syrjäisillä alueilla pelkäävät, että kaikki muutokset, jotka tähän ohjelmaan tehdään, ovat sitten katastrofaalisia muutoksia. Onneksi olkoon kaudellenne ja paljon onnea. Bardzo dziękujemy. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa herran Garcia. Quería agradecer al señor ministro. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset äh, neuvoston puheenjohtajalle, että hän tänä iltapäivänä kertoi meille Kreikan maatalousneuvoston prioriteettialueesta. Kyseessähän on tietenkin tuki ja tuki tälle alueelle, joten tämä on myöskin teille yksi prioriteettialue. Me huhtikuussa tulemme päättämään omat työmme täällä ja sitten toukokuussa alkaa vaalitauko. Uskotteko tosiaan, että että näissä muutamassa kuukaudessa saadaan yhteisymmärrys aikaiseksi parlamentin kanssa. Koska maaliskuussa meillä on äänestykset ja sitten huhtikuussa minä olen esittelijänä täällä täysistunnossa, että minun pitää saada kyllä joku päivämäärä myöskin vapaaksi, että voin neuvotella teidän kanssa ennen kuin asia menee täysistuntoon. Ja sitten lopuksi puheenvuoron saa herra Jaar. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos arvoisalle ministerille. Lyhyt kysymys, joka on minua huolettanut viime aikoina. Sanoittekin lyhyesti, että YMPn täydellinen täytäntöönpano on nyt käsillä. On kyse delegoidusta säädöksistä ja viljelijöitä koskevista säännöksistä. Mutta puhummeko byrokratian minimoisoimisesta. Onko se esityslistalla? Joskus ei edes uskalla puhua siitä, sillä jokaisen uudistuksen myötä maanviljelijöille on luotu enemmän byrokratiaa. Ja olen myös itse kriittinen tämän suhteen, sillä parlamentin jäsenet eivät ole täysin syyttömiä tähän. Me joskus monimutkaistamme asioita. Lyhyt kysymykseni siis on, aiotteko pyrkiä siihen, että uudistus on maanviljelijöiden kannalta mahdollisimman epäbyrokraattinen. Kiitos. Panie ministrze, jeśli można, to ja bym jeszcze prosił. Kiitos. Nyt arvoisa ministeri voisi muutamalla sanalla puhua kriisistä ja siitä, miten kriisi on vaikuttanut Kreikan maatalouteen. Olemme nyt käyneet tämän kysymyskierroksen läpi, joten puheenvuoron saa ministeri. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω Kiitoksia vielä kerran puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan näihin kaikkiin esittyihin kysymyksiin. Aloitetaan tästä ensimmäisestä aika moni kysyy oikeastaan tätä. Eli delegoituja säädöksiä ja mitä me tehdä näiden suhteen. Kuten jo mainitsin, delegoitujen, delegoitujen säädösten hyväksyminen on sellainen asia, jota komissio ja neuvosto molemmat ajavat ja toivottavasti myöskin parlamentti. En usko, että tässä tulee syntymää, mitä ongelmia YMPn soveltamisen suhteen vuodesta 2015 lähtien. Se on varmaan kaikkien kolmen toimielimen yhteinen tavoite. Puheenjohtajavaltio on jo 13. tammikuuta järjestänyt keskustelutilaisuuden jossa sitten jäsenvaltion edustajat esittivät aika monta kommenttia tähän. No odotamme vielä sisäisten keskustelujen tuloksia komissiosta ja lopullista tekstiä delegoiduista säädöksistä, joka sitten annetaan neuvostolle ja parlamentille käsittelyyn. Kuten mainitsin alkupuheenvuorossani, toivottavasti tässä tullaan ottamaan huomioon sitten sekä jäsenvaltioiden huolenaiheet että parlamentin huolenaiheet ja eikä tässä sitten synny mitään riskiä sen suhteen, että teksti voitaisiin hylätä. Maataloustuottajat Euroopassa tarvitsevat vakaa toiminnan perustan, kuten totesin. Ja jäsenvaltioilla pitää myöskin olla lopulliset säännöt olemassa, että voit sitten käyttää niitä sääntöjä, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon kuten maatalousalueohjelmat ja siirrot kahden näiden pilarin välillä ohjelmien kesken, kuten tiedätte. Jos hylkäämme ehdotuksen nyt, niin ei voida sitten tätä hyväksyä ennen kuin uusi komissio on alkanut taas toimintansa. Tai, tai menettely ei voida aloittaa ennen tätä. Joten me tiedämme kaikki, mitä nyt tällä hetkellä pitää tehdä. Sitten eläin- ja kasviturvallisuus ja, ja maataloustuotantoketjut. Ja kasvien lisäysmateriaali. Kuten totesinkin jo, puheenjohtajavaltio pyrkii tässä pohjustamaan tulevia yhteisymmärryksiä. Me Tiedämme kyllä, mitkä kannattajalla on esitetty tänään täällä poliittisten ryhmien taholta. Nyt neuvosto tutkii tätä ehdotusta ja sen vaikutuksia. Ja tämä tarkastelu on hyvin tärkeää, koska tämä ehdotus pyrkii uudistamaan ja yksinkertaistamaan aika monia yksityiskohtaisia toimenpiteet, jotka ovat olleet voimassa pitkän aikaa. Joten tiedän, että tässä on paljon vielä tehtävää, jotta luodaan selkeät säännöt ja oikeusvarmuus taataan. Jotenkin nämä säännöt tullaan sitten myöskin ottamaan huomioon delegoiduissa säädöksissä. Sitten toinen asia, eräs toinen asia, joka mainittiin, eli kloonaus kloonatut eläimet. Neuvostossa käytyjä keskusteluja ei, ei ole vielä viety loppuun, eikä vielä päästy vielä kuinka pitkälle tässä tällä hetkellä, joten eh, en voi tässä vielä todeta mitään tähän sen enempää, mutta pyrimme aloittamaan keskustelut nopeasti. Ja sitten, mitä tulee kysymykseen Eh, luomutuotteista. Luomutuotantojärjestelmä on hyvin tärkeä järjestelmä ja tämä on myöskin kuluttajille tärkeä järjestelmä, siis kuluttajat, jotka haluavat luomutuotteita. Tietenkin monet jäsenvaltiot tukevat taas lainsäädännön yksinkertaistamista ja myös komissio on tunnistanut, että täällä on tiettyjä negatiivisia määräyksiä ja vaikutuksia tällä nykyisellä järjestelmällä. Joten me tekin tuemme komissiota siinä, että komissio tuo esille tai, tai tuo uuden ehdotuksen maaliskuussa meille. Ja kaikki edistyminen tällä alalla ainakin tukisi luomutuottajien ja kuluttajien asiaa Euroopassa. Sitten ne tulee maitosektoriin, ja senkin mainitsin jo johdannossani. Kuten totesin, tulemme tutkimaan kaikkia maettotalousalan asiat käsitellään komission talta kesäkuussa 2014. Että ensimmäisen neljäs, neljäs vuoden aikana katsomme jo maataloustuotannon tulevaisuuden näkymiä. Olemme keskustelleet näistä asioista konferenssissa, joka järjestettiin komission taholta 2013 syyskuussa. Tämän konferenssin tulokset esiteltiin neuvostolle joulukuussa 2013. Erityisemmin, erityisesti katsoimme sitä, että voitaisiin ylläpitää tuotanto epäsuotuisilla alueilla ja että kuinka voidaan näitä asioita ottaa huomioon myöskin YMPn yhteydessä. Ja yksi asia juuri YMPssä on se, että pyritään näillä epäsuotuisilla alueilla ja myöskin syrjäisillä alueilla ja vuoristoalueilla ylläpitämään maataloustuotantoa. Tuskin minun tarvitsee soittaa teille, että maitosektori on meille hyvin tärkeä sektori ja tästä on käyty suuntaan antavia keskusteluja puheenjohtajakautemme aikana ja voin taata, että tämä asia tulee käsittelyyn myöskin seuraavalla lainsäädäntökaudella. Sitten bioteknologia, jota käyttää erittäin, juuri tämä, tämä maissi, tämä geneettisesti muunneltu maissi 1507 numeroltaan, jonka mainitsitte. Me tiedämme, että vuoden 2010 jälkeen mitään geneettisesti muunneltuja tuotteita ei ole hyväksytty tai mitään viljelykasveja ei ole hyväksytty. Viimeinen oli tämä Enflora peruna, jonka, joka päätös sitten käännettiin vielä tuomioistuimessa. Ainoa hyväksytty lajike on, on tämä saanto 2008 mais, 210 maissi ja sitäkään ei ole vielä hyväksytty lopullisesti, koska senkin, se on vielä tällä hetkellä vireillä tämä päätös. Joten tämä on meillä sitten tämä 15.07 maissi on tällä hetkellä ainoa. Ja puitepäätöksen jälkeen ja tuomistuimen päätöksen jälkeen me asia tuli meille käsittelyyn, me käsittelimme sitä Korperissa ja keskustelemme tällä hetkellä siitä myös teknisellä tasolla. Ja sitten taas Korperissa perjantaina, jossa jäsenvaltioilla on sitten mahdollisuus todeta, että mitä heidän aikeensa ovat, ovatko, heidän, ovatko heillekin samat kannat voimassa vai ovatko he muuttaneet kantoja. Joten kuten tiedätte, prosessi on standardiprosessi, täällä on tiettyjä sääntöjä, neuvostossa, eikä tässä puheenjohtajavaltio oikein voi tehdä mitään näiden muuttamiseksi. Eikä näistä voida mitenkään livetä. Katsotaanpas vielä, oliko muita kysymyksiä, joihin pitäisi vastata. Niin mä saa, saare tämä saari aloite. Kreikkalaisena ministerinä olen tietenkin hyvin tietoinen näistä asioista. Siis epäsuotuisat alueet ja äärialueet. Ja kuten mainitsitte myöskin minun maani tässä, minun maani on jotenkin pieni, mutta kuitenkin meillä on hyvin monimuotoista tuotantoa ja pienen saaren maataloustuotanto on erilaista kuin vuoristoalueella tehty tuotanto. Ja tämä maataloustuotantokin näkyy sitten myöskin tuotteiden laadussa. Tämä koskee siis myöskin EUta, niin kuin Kreikkaakin. Meillä on hyvin monialaista tuotantoa. Hyvin, ja tämä on myöskin hyvin suuri etu EUlle. Epävirallisessa ministerineuvostossa 4. vai 6. toukokuuta me aiomme keskustella tästä. Eli kuinka tätä monimuotoisuutta käyttää hyväksemme ja käyttää sitä myöskin strategisena etuna. Kiitokset mielenkiinnosta. Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikesta näistä tiedoista. Kiitos vastauksista kysymyksiimme. Toivotamme teille hedelmällistä työtä. Työn täytyy luultavasti olla hyvin energistä. Mehän kaikki jo mainitsimmekin, että tämä on ajankohta, joka on hyvin erityinen. Se tuottaa myös paljon päätöksiä, sillä aivan yksinkertaisesti meitä loppuu aika. Monista kysymyksistä tehdään päätökset nyt. Tämä on ajankohta kahden kauden välillä, mutta sillä on kuitenkin paljon vaikutusta tulevaisuuteen, myös EUn maatalouden tulevaisuuteen. Sillä kun puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, emme aina ota huomioon eroja, esimerkiksi ilmasto, eroja tai taloudellisia eroja tai niitä eroja, jotka liittyvät tilan kokoon. Mm, näiden erojen takoin, takia yhteiset ratkaisut ovat vaikeita yhteisessä maatalouspolitiikassa, mutta meidän pitää samalla ottaa huomioon, että tämä, nämä erot ja tämä monimuotoisuus, se on toisaalta myös positiivista. Se on ongelmasta, mutta myös positiivista. Jos nyt teille muita kommentteja, toivotan kaikkea hyvää teille, arvoisa ministeri. Ja näin päätämme keskustelut iltapäivän kokouksemme ensimmäisestä esityslistan kohdasta ja pidämme nyt minuutin tauon, jotta voimme hyvästellä viera- vieraamme. Kiitos. Thank you, Thank you for Thank you. Państwa, wcześniej zaczniemy, wcześniej skończymy. Hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi nyt jatkaa ajoissa, jotta voimme sitten lopettaakin kokouksen ajoissa. to jest No, no. <laughs> I know. That's for, the third expert. Yes, I know, I know. <laughs> Thank you. Prosimy o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa, przechodzimy do... Haluaisin nyt pyytää teitä istuutumaan. Hyvät naiset ja herrat, siirrymme melkein viimeiseen kohtaan esityslistallamme, Siinä on kyse seminaarista. Maatilalla toteuttavat toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Toimialayksikkö B on tuottanut tämän tutkimuksen Tämä seminaari järjestetään valiokuntamme pyynnöstä, joten kiitos, että toimialayksikkö on valmistellut tämän seminaarin. Kuten saimme kuulla, ilmastonmuutos on aihe, josta puhutaan useasti sen eri näkökulmista, puhutaan EUn tasolla parlamentista ja se on myös suuri haaste eurooppalaiselle maataloudelle. Haaste tulee eteen seuraavina vuosina. Tietysti meillä on myös korkeita odotuksia. Tämänpäiväiseen seminaariimme olemme kutsuneet asiantuntijoita. Haluan toivottaa tervetulleeksi Hordi Domingon, herra Nikola Metairin, ja rouva silvään peleräänin Tai itse asiassa herra Silvain peleräänin. Nyt annan teille puheenvuoron. Varmasti voitte keskenään ne sopia, kuka käyttää ensiksi puheenvuoron. Jos nyt tässä oikein oikeassa olen, niin ilmeisesti herra Domingo aikoo puhua ensiksi. Joten olkaa hyvä. Tietysti haluaisimme pyytää, että puhutte ytimekkäästi, sillä joskus asiantuntijat puhuvat tunninkin, mutta näin ei ole ollut tapana meidän valiokunnassamme. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia kutsusta tänne puhumaan työmme tuloksista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tehdä ymmärrettävä ja selkeä analyysi toimenpiteistä maatilojen, maatiloilla. Me haluaisimme auttaa toimielimiä tekemään päätöksiä uuden YMP-politiikan ja ilmastotoimien alalla. Tietysti YMPn uudistuksessa on yritetty äh, ratkaista myös ympäristöongelmat. Tässä tapauksessa on kyse siitä, että yritämme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia voimme pilarin yksi ja kaksi alaisuudessa toteuttaa toimia vaikutusten vähentämiseksi, mutta mutta loppujen lopuksi äh, jää avoimeksi, ähm, toteuttavatko jäsenvaltiot nämä toimet. Eli Jää nähtäväksi, onko joustavuus etu vai haitta. Tämä tutkimus pohjaa ennen kaikkea Life ja Climate Change-hankkeen tuloksiin. Tässä näette, että hankkeeseen osallistui neljä maata – Eli tavoitteellahan oli käsitellä maatalouden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä maatiloilla. Me olemme aivan konkreettisesti tutkineet tätä, eli yhdestä eli yli 120 tilalta, 120 tilalta saimme tuloksia. Tästä Kuvasta näette päästöt, eli tilalla käytetään sekä välillisesti että välittömästi energiaa. Ja tässä kuvassa on esitetty kaikki eri päästöt ja me käytämme tässä kansainvälistä metodiikkaa laskelmissamme. Ja tästä kuvasta, seuraavasta kuvasta näette, että mukana oli neljä ehkäpä tärkeintä maanviljelymaata EU-ssa. Ja tässä näette, mitä, minkälaista eri viljelyä näillä tiloilla on. Tämä siis oli todellakin soveltava tutkimus. Kolme vuotta me seurasimme näitä maatiloja ja teimme diagnoosin, analysoimme edistysaskelia, päästöjen vähentämisessä. Me siis panimme täytäntöön nämä toimet ja sitten tutkimme sitä, mitä ne ovat, minkälaista tulosta ne tuottivat. Sen jälkeen valitsimme 12 tointa, jossa on kyse maataloustieteen toimestaan karjan, karjakasvatuksen toimista, energia-alan toimista ja sitten neljänneksi kyse on vähähiilisestä maatalouden ympäristötoimenpiteistä. Kyse on siis, tässä on kyse joustavasta mekanismista, jotta maanviljelijät todellakin voivat käyttää niitä toimia, jotka sovivat parhaiten heidän tilallaan. aina riippuen siitä, minkälainen tilanne heidän, heidän kohdallaan on. Tässä tutkimuksessa on myös sellainen lisää näkökulma, että jokainen toimi on teknisesti kuvailtu ja sillä on asetettu tavoitteita. Eli me siis määrittelimme ne järjestelmät, jotka, jotka voivat tuottaa tuloksia eurooppalaisella tasolla. Ja meillä oli myös tärkeää, ö, tärkeää tutkia, minkälaisia synergioita voitaisiin saavuttaa. Niitä on jonkin verran. Ja Euroopan parlamenttikin odottaa, odotti sitä, että tutkitaan lisäksi, mitkä uuden YMP-uudistuksen välineet olisivat sopivimpia näiden toimien toteuttamiseksi tai vaihtoehtotoimien erottamiseksi. Tässä me tutkimme myös sitä, minkälaisia vaikeuksia maanviljelijällä saattaisi olla toteuttamisessa myös kansalliset viranomaiset voivat valvoa, onko toimet toteutettu. Ja me käsittelemme myös tuotan, tuotan, tai siis toimenpanon kustannuksia. Ja näin olemme saaneet aikaiseksi kolme johtopäätöstä. En, ensiksikin tärkeää on, minkälaisen päästöjen vähentämispotentiaalia näillä toimilla on. Toiseksi tärkeää ovat kustannukset ja kolmanneksi tärkeää ovat kust- nämä vaikeudet, joita toimista saattaa tulla viljelijöille. Tämä ö, taulukko on hieman monimutkainen, mutta se on teille kyllä asiakirjoissa. Nämä ovat siis niitä toimia, joita me olemme tutkineet. Tästä näette, että Jokaisen toimen kohdalla me olemme määritelleet potentiaalin, tavoitteen, joka on saavutettava, ja sitten itse toimen, mistä siinä on kyse. Maataloustieteen kohdalla kyse, ensimmäinen toimi on se, että maatalo, maatilojen tasolla yritämme saavuttaa typpitasapainon. Tavoitteet ovat hyvin tarkkoja. Tässä on kyse siis siitä, että, että sadon korjuun jälkeen on mitattu nämä arvot. Ja sitten palkokasvien viljely peltomailla ja viljelymailla on se on toinen toimi. Kolmas toimi taas on sitten säilyttävä maanviljely. Eli ei keskitytä pelkästään näihin muihin toimiin, vaan myös esimerkiksi sekaviljelyyn tai suorakylvöön. Jos käytetään esimerkiksi suorakylvää, päästöjä voidaan vähentää runsaastikin. Ja sitten lisäksi maataloustieteen toimiin kuuluu, kuuluvat nämä nämä, niin, tämän, nämä suojaistutukset ja ö, välikasvit niin sanotusti. Sitten mitä tulee karjan kasvatukseen, niin sellaisella toimia ovat lannan varastointi, lannan levittäminen ja biokaasu. Ja Mm, nämä ovat siis noita toimia, jotka ovat prioriteetteja karja-alalla. Sitten energian suhteen. Öljy voitaisiin korvata biomassalla, voitaisiin vähentää polttoaineiden käyttöä. Tässä Ranskassa on, ollaan toteutettu pilottihankkeita esimerkiksi traktoreiden kohdalla. Ja on, olemme tutkineet myös maitoalalla energian kulutusta. Kuten jo sanoin, me olemme ehdottaneet tällaista vähähiilistä maatalouden ympäristötoimenpidettä Tämä koskisi sellaisia tiloja, joilla on vaikeuksia toteuttaa muita toimia. Heille niillä ei välttämättä ole teknisiä valmiuksia siihen. Ja siksi on hyvä, että me ehdotamme erilaisia monia toimia, jotta ainakin jotkin niistä voidaan panna täytäntöön. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni, joka on käsitellyt ennen kaikkea tätä äh, viimeistä tointa. Hyvää päivää. Jatkaisin esittelemällä äh, tuloksia tästä tutkimuksesta. Te näitte tuloksia jo kalvolla Valensian mandarinin tuotannosta. Voitte havaita, missä määrin voidaan saada moninaisia tuloksia kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. Se on tässä vasemmalla ja sitten alhaalla on myös toinen indikaattori, eli ilmastotehokkuus minkä verran tulee per tuotettu yksikkö kasvihuonekaasupäästöjä. Hehtaarikohtaisesti näette, että samalla alueella, samalla tuotantoalalla, eri tiloilla, kun ajatellaan maatalouskäytäntöjä ja järjestelmiä, niin voidaan päästä yhdestä viiteen eh, lopputulokseen, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä per hehtaari. Näiden arvioiden perusteella tässä näkyy sinisiä pisteitä tässä kalvolla. Me olemme ehdottaneet viljelijöille toimia, toimenpideohjelmia. Ne kattavat varsin laajan kirjon toimia. Ja sitten keskustelujen pohjalta, joko teknisistä tai eh, taloudellisista syistä tiettyjä toimia on toteutettu ja näette tämän vihreän nuolen kautta eh, sen saavutetun tuloksen, joka on saatu joko yhtä tai useampaa toimia täytäntöön pannen. Eli voidaan päästä kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan vähenemiseen näiden toimien kautta. Toimet, joita tilatasolla on toteutettu, ovat hyvin moninaisia ja ne riippuvat niistä järjestelmistä, jotka ovat käytössä. Ensimmäisessä taulukuvassa näette tämän oranssin osan. Niillä viitataan typpilannoitteiden käyttöön ja kasvi, kastelujärjestelmiin, joilla mm, kyse on siitä, kuinka paljon vettä käytetään per hehtaari kasteluun. Tässä on kolmen tyyppisiä järjestelmiä kastelussa käytössä. On pintakastelua tai sitten on tällaista luomuviljelytyyppistä kastelua. Vaikutukset eivät aina ole samanlaisia. Jos katsotte tätä viimeistä mm, taulukon osaa, ja siellä puhutaan hiilen äh, talteenotosta ja sitomisesta, niin voidaan päästä jopa 10 prosentin vähentämiseen äh, suhteessa alkuperäistilanteeseen. Saksassa toinen kumppanimme on erikoistunut omenan tuotantoon, eli toinen äh, maa ja toiset olosuhteet ja tiettyjä toimia on siellä otettu käyttöön, jotka liittyvät polttoaineen käyttöön ja lämmön talteenottoon jäähdytysjärjestelmissä silloin, kun kyse on omenoiden säilytyksestä. Ja tässäkin tarkoitus on vähentää huomattavalla tavalla hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten toinen tutkimustapaus. Tämä on suurtuotantotila ja minkälaisia toimia siellä voidaan toteuttaa. Tässä Kyse on suurtilasta Etelä-Ranskassa. Tämä on hyvin äh, mäkistä maastoa, rinnemaastoa ja erosio on varsin huomattavaa näillä alueilla. Näillä rinteillä yleensä viljellään kahta kolmea satokasvia ja, ja usein sekaviljely on varsin yleinen vaihtoehto viljelykiertoa toteutetaan ja tarkoituksena on monipuolistaa viljelykasveja ja pyritään myös rajoittamaan maaperän eroosiota niin, että silloin kun sekaviljely on merkittävää, niin aina huolehdittaisiin siitä, että on kuitenkin kasvipeitettä on nurmea viljelyillä aloilla se diagnostiikka, jonka me olemme tehneet tämän välineen avulla, aivan erityisen välineen avulla, joka löytyy tästä vasemmalta, eli energiaprofiili ja energian käyttö. Kyse on typpi lannoitteiden käytöstä ja polttoaineiden säästeliästä käytöstä ja sitten näette, näette tästä, kuinka paljon hiiltä on voitu sitoa, hiilidioksidia on voitu sitoa. Sitten on yhdistelty erilaisia toimenpiteitä ja tässä yhdistellään erilaisia toimia. Tässä on otettu huomioon myös peltokasvit, ää, äh, äh, myös äh, palkokasvit, ja tälläkin on vaikutusta hiilidioksidi päästöjen määrään. Tällä hetkellä tämä koetila kuluttaa 30 prosenttia vähemmän polttoainetta ja myös 30 prosenttia vähemmän se tuottaa hiilidioksidipäästöjä verrattuna keskiarvoiseen tilaan tällä alueella. Nämä toimet yhdessä ovat johtaneet siihen, että hiiltä on voitu tällä tilalla sitoa maaperään entistä enemmän onko sitten kyse pysyvästä viljelmästä, suurviljelystä tai tällaisesta äh, tuotantoeläinten kasvattamisesta, joka nyt tässä ei ole mukana, mutta joka tapauksessa tiloilla on hyvin mahdollista päästä 10-40 prosentin äh, säästöihin ja leikkaukseen, koska lähtötilanne on niin kovin eriävä, ottaen huomioon olosuhteet lähestymistapamme puitteissa on hyödyllistä toteuttaa energia- ja, hi- ja kasvihuonekaasuarviointi tämän arviointivälineen avulla. Näin voidaan arvioida, mikä on lähtötilanne ja sitten päättää viljelijän kanssa niistä toimista, jotka ovat soveliaimpia hänen tilallansa. On olemassa välineitä, joita tässä ohjelmassa on kehitetty, ja samanaikaisesti on myös muita aloitteita Euroopassa – erityisesti ohjelma, joka on ympäristöpääosaston alaisuudessa toteutettu, jossa on kehitetty tämmöinen, tällainen hiililaskuri. Se voidaan myös imuroida internetistä ja se löytyy myös tästä lopullisesta mietinnöstä. Jäsenvaltioissa myös on pyrkimyksiä luoda välineitä, joilla voidaan näitä asioita mitata. Nämä voivat olla hyödyllisiä välineitä, kun käsitellään viljelijän kanssa, minkälaisia tukitoimia toteutetaan lähivuosina, jotta tätä ilmastovaikutusta voidaan pienentää. Tästä taulukosta näette kaikki ne toimet, joita me olemme analysoineet omassa tutkimuksessamme, olemme pyrkineet ne luokittelemaan ja priorisoimaan kustannusten perusteella. Näette tässä vasemmalla toimet, jotka ovat ylhäällä, niiden kustannukset ovat neutraalit tai kielteiset, eli voidaan saada jopa säästöä taloudellisesti ja tällä alhaalla vasemmalla ovat ne toimet, jotka tuovat mukanaan kalliimpia kustannuksia silloin, kun niitä otetaan käyttöön. Sitten toinen indikaattori, joka on tässä mukana, ja se koostuu käyttöönoton teknisistä ongelmista, jotka sitten tuovat mukanaan kustannuksia ja tukitoimia. Taulukon kuudessa ensimmäisessä äh, sarakkeessa nähdään, missä määrin viljelijät voivat ottaa käyttöön näitä toimia – kenties pienemmillä tukitoimilla. Ja tässä on myös käyttöönoton varsin pienet kustannukset. Näiden eri toimien joukossa on kaksi, jotka nousevat esille vähentämisen näkökulmasta. Ensinnäkin typpilannoituksen tasapaino ja sitten toimi, jota me suositamme, on se, että toteutetaan maatalouden ympäristötoimia, jotta päästään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sitten eläinten lannan äh, äh, säiliöt ja toisaalta aurinkopaneelit. Toki niihin liittyy käyttökustannuksia, käyttöönottokustannuksia, mutta muutoin niillä päästään säästöön ja tarkoitus on pienentää nimenomaan hiilidioksidipäästöjä. Myös kolme muuta toimia nousee tästä esille. Ensinnäkin ää, äh, nurmiviljely ja biokaasu tilatasolla. Kyse on siitä, että äh, eläinten lantaa käytetään hyödyksi biokaasutuotannossa. Tässäkin on huomattava potentiaalia, kun ajatellaan päästöjen vähentämistä, mutta kaikkiin liittyy täytäntöönpanon monimutkaisuus ja myös varsin huomattavat kustannukset. Johtopäätökset tästä tutkimuksesta seuraavaksi. On mahdollista todeta, että on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 10-40 prosenttia tutkimillamme tiloilla. Huomattavaa edistystä siis tilatasolla on mahdollista saavuttaa tämän järjestelmän kautta. Euroopan unionissa näiden toimien toteuttaminen maatalousviljelyalalla voi olla huomattava etu. Ja kaksi seikkaa tästä nousee erityisesti esille. Lannoitteiden käyttö ja toisaalta ilmastotoimet ja ympäristötoimet maataloudessa, jotta pyritään maatalouden ilmastovaikutuksia vähentämään. Me emme ole systemaattisesti kaikkia ympäristöhaasteita tässä analysoineet, mutta meistä kyllä näyttäisi siltä, että näiden toimien välillä on hyvin laaja synergia. Ensinnäkin vedenlaatu, biodiversiteetti ja niin edelleen. Eli synergia kyllä on mahdollisuus saavuttaa hyvin laajassa mittakaavassa. Jotta päästään merkittäviin vaikutuksiin, yhteisessä maatalouspolitiikassa näillä toimilla, niin ne täytyy ensinnäkin määritellä selkeästi tulevissa välineissä, jotta edut nousevat esille ja niitä voidaan arvioida. Kiitoksia. Olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Hyvät naiset ja herrat, ehdotan, että kuuntelemme nyt tuon kolmannen esitelmän, herra Peleranin mm, esitelmän. Ja sen jälkeen voitte esittää kysymyksiä näistä kaikista kolmesta esitelmästä. Oletteko samaa mieltä tästä menettelytavasta? Kukaan ei vastusta, joten kuuntelemme nyt kolmannen esitelmän ja sitten keskustelemme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitos siitä, että tarjoatte minulle mahdollisuuden pitää puheenvuoroni. Nimeni on Sylvain Pelhan, olen tutkija INRassa, maataloustutkimusinstituutissa Ranskassa. Aion esitellä tutkimustuloksia, joita tuottamassa on ollut mukana 20 kollegaa. Olemme identifioineet toimia, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maatalousalalla Ranskassa. Tärkeä luku, joka nousee esille esitykseni loppuvaiheessa, on seuraava. Tästä oikeastaan listataan, luetteloidaan toimia, joilla voidaan kasvihuonekaasupäästöjä leikata maataloudessa. Nämä toimet ovat sellaisia, että toisaalta niillä on huomattava potentiaali, kun tar- tar- torjumme hiilidioksidipäästöjä. Kyse on tonneista hiilidioksidipäästöjä, joita voidaan leikata. Ja näihin liittyy myös kustannusaspekti, eli kuinka paljon rahallisesti on voitu välttää näitä päästöjä per tonni. Tämä kustannus voi olla negatiivinen, jos syntyy viljelijälle taloudellista hyötyä, tai sitten se on positiivinen, jos se tarkoittaa hänelle kustannuksia. Me voimme palata vielä tähän grafiikkaan ja kommentoida taulukoita mutta esittelen sitä metodia, jonka, jota olemme käyttäneet näiden tuloksien aikaansaamiseksi. Suunnitelmani on seuraavanlainen. Muutama alustava kommentti tilanteesta kasvihuonekausien osalta Ranskassa. Puhuisin myös käytetystä metodista, jonka kautta olemme valinneet käytettävät toimet. Sitten vertailevaa analyysiä toimien välillä, miten niiden kustannukset ja vähentämispotentiaali vertautuvat toisiinsa. Ja sitten kysymys siitä, missä määrin uusi yhteinen maatalouspolitiikka voisi mahdollistaa, tai sitten ei, sen, että nämä toimet hyväksyttäisiin. kasvihuone Kaasupäästöt vuositasolla Ranskassa ovat 528 miljoonaa tonnia. Maatalous muodostaa tästä noin 20 prosenttia, enemmän kuin Euroopan unionissa, jossa luku on noin 10 prosenttia. Tämä johtuu maatalouden merkityksestä Ranskassa. Tämä liittyy myös Ranskan erityispiirteisiin energiantuotannossa. 20 prosenttia, jonka maatalous muodostaa, koostuu 50 prosenttisesti, eli siis puolet, liittyy N2O, typpidioksidiin, joka on merkittävä osa tyyppilannoitteissa. Sitten 40 prosenttia liittyy metaaniin, CH4, jota märehtiät tuottavat mm, ulostaessaan. Ja vain 10 prosenttia liittyy hiilidioksidipäästöihin, jotka johtuvat siitä, että käytetään fossiilisia polttoaineita tilaa tasolla. tutkimuksen tarkoitus, jota siis oli toteuttamassa INRA ja ympäristö- ja maatalousministeriö, oli valita kymmenen toimia, jotka vähentäisivät maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Näiden toimien piti olla sellaisia, että ne liittyvät maatalouskäytäntöihin, esimerkiksi lannoitukseen, muokkaamiseen, maanmuokkaukseen, eläinten kasvattamiseen ja sitten piti huomioida myös tuotantotaso ja tilojen sijainti maantieteellisesti. Tuotantotaso saattoi laskea noin 10 prosenttisesti maksimissaan. Ja tarkoitus oli myös mitata näiden toimien mahdollista päästövähennyskapasiteettia ja niiden kustannuksia aina vuoteen 2030 saakka. lähdimme liikkeelle kansainvälisestä kirjallisuudesta tällä alalla, jonka kautta pystyimme identifioimaan satakunta mahdollista tointa, jotka luokittelimme viiden kriteerin perusteella. Ensinnäkin oman tehtävämme näkökulmasta keskeiset toimet, toisaalta oletettu vähennyspotentiaali Ranskan olosuhteissa, kolmanneksi teknologian käytettävyys ja tieteellinen tieto, kun arvioidaan näiden toimien tehokkuutta. Metodit, jotka ovat vielä tutkimusvaiheessa, eivät päätyneet tähän valintaan mukaan, mutta ne voivat toki jatkossa olla mielenkiintoisia. Sitten toimen sovellettavuus, käyttöönoton mahdollisuus, erityisesti sen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja lopuksi mahdolliset synergiat tai vastustus kun ajatellaan muita ympärist- maatalouden ympäristötoimia, biodiversiteetti, veden laatu ja niin edelleen. Näin saimme neljä suurta ryhmää, akselia, jotka oikeastaan tulivat esille jo edellisessä esityksessä. Kymmenen tointa, jotka koostuvat ne osaltaan 26 alatoimesta laskelmat, joita me olemme tehneet, ovat näiden toimien osalta äh, sellaisia, että niissä puhutaan yksikkökohtaisia, hehtaarikohtaisia, äh, eläinkohtaisia äh, yksiköitä, jotka on sitten kerrottu toimen mahdollisella hyödyllä Ranskan alueella. Esimerkiksi niin, että mikä olisi vaikkapa hehtaarimäärä, johon tällä toimella päästäisiin. Taikka sitten mikä on hiilidioksidiekvivalentti tonni, kun ajatellaan päästöjen vähentämistä. Jokaisessa toimessa laskimme sen kustannukset, mikä tuoton menetys tästä koituisi viljelijälle, ja sitten jakotoimituksella saimme aikaiseksi toimen kustannukset per hiilidioksiditonni, joka jäisi tuottamatta. Palaan toimi- ja alatoimilistaan. Tässä oikeastaan on yhtymäkohta edelliseen esitykseen. Ensinnäkin typen typpioksidin tilanne, eli 50 prosenttia näistä päästöistä. Ensimmäisenä toimena, jonka tarkoituksena oli vähentää synteettisten typpilannoitteiden käyttöä viiden teknisen äh, alatavoitteen kautta, jota en tässä lähde käymään lävitse. Toisekseen tarkoitus oli lisätä palkokasvien äh, viljelyä, joko sekaviljelyssä, koska nehän ovat äh, tyyppejä sitovia kasveja, eivätkä tarvitse lisälannoitusta, typilannoitusta, kun niitä viljellään. Sitten hiilen varastointi biomassaan ja maaperään. Tarkoitus on kehittää suorakylvyä, muokkaamattomuutta. Sitten väliaikaisviljelmät, nurmiviljelmät, ja myös jokien rannoilla olevat nurmikaistaleet, sitten viheraidat, joiden tarkoitus on niin ikään sitoa hiiltä. Eri toimien kautta tarkoitus näissä toimissa on nimenomaan sitoa hiiltä. Ja sitten eläinten ravinto, rehu tarkoituksena vähentää märehtiöiden tuottamia metanipääsöjä. Tässä on puututtu rehun koostumukseen ja toisessa toimessa on pyritty siihen, että sopeutettaisiin rehua sillä tavalla, että metanipäästöjä ei tulisi niin paljon. Ja neljänneksi viljely tilojen mm, lannan käsittely. Tarkoitus on metanisaation avulla tuottaa biokaasua, taikka sitten on ollut käytössä myös ylijäämä polttoa. Tämän lisäksi on toteutettu Er-, eristämistä, parempaa eristämistä karjasuojissa, navetoissa ja tätäkin kautta on voitu leikata polttoainekustannuksia. No sitten näiden eri toimien ja alatoimien potentiaali. Tässä tämä sama taulukko. Siinä näkyvät 26 alatointa, jotka identifioimme jokaisella oma otsikko tässä äh, pystysuorassa. Nämä 26 tointa. Näette tästä niiden potentiaalin vuositasolla, eli kuinka paljon olisi mahdollista leikata kasvihuonekaasupäästöistä, kuinka monta tonnia, hiilidioksidiekvivalenttitonnia per vuosi. Ja sitten toimen kustannukset euroina laskettuna per tonni. Toimet on tässä luokiteltu halvimmasta vasemmalla kalleimpaan oikealla. Halvimmat toimet ovat niitä, jotka tuottavat tuloja viljelijälle, ja sitten kalleimmat toimet ovat sellaisia, jotka johtavat tulon menetykseen viljelijän näkökulmasta. Ne ovat tällä oikealla. Ensimmäinen toteamustieto, jonka saamme tästä grafiikasta, on se, että meillä on kaikkien näiden toimien kautta potentiaali vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kun tässä tehdään laskutoimituksia yhteen laskua, niin päästään 30 miljoonaan tonniin vuositasolla näin paljon päästöjä voitaisiin välttää, jos kaikki nämä toimet otettaisiin käyttöön. Muistutan, että Ranskan alueella puhutaan noin sadasta miljoonasta hiilidioksiditonnista päästöjä vuodessa, eli puhumme nyt noin yhdestä kolmasosasta. Toinen tieto, joka tästä grafikasta saadaan esille, on se, että kokonaispotentiaali oikeastaan voidaan jakaa kahteen kolmasosaan. Ensinnäkin ne toimet, joiden kustannukset ovat negatiivisia, jotka tuottavat tuloja viljelijälle. Jos katsomme tilannetta hieman tarkemmin, niin tästä ensimmäisestä ryhmästä löytyy toimia, jotka liittyvät teknisiin sopeutuksiin. Esimerkiksi niin, että tyyppilannoitteita käytetään paremmin, soveltuvammin juuri kyseiselle viljelle. Ja sitten eh, viljelmä ja eläinten rehu, sen viilaaminen ja sitten rakennusten, navettojen, karjasuojien eristäminen. Tämä säästää polttoaineissa. On näiden toimien kautta mahdollisuus sekä leikata kustannuksia, leikata päästöjä ja sitten sitten tuottaa viljelijälle tuloja. Eli tässä on tällainen win-win-tilanne. Ja sitten toinen, kolmas osa, maltillisesti myönteiset toimet 25 euroa. Tässä täytyy mainita muokkaamattomuus, suorakylvö, metanisaatio ja palkokasvit. Nämä toimet ovat sellaisia, joista jotkut vaativat investointeja. Esimerkiksi met- metanaatio vaatii investointeja. Sitten jos ajattelemme, ajattelemme muokkaamattomuutta, metsäviljelyä, valkokasvien, proteiinikasvien viljelyä, näillä toimilla voidaan toki joutua siihen tilanteeseen, että tuotto hieman laskee, mutta myös kustannukset pienenevät. Esimerkiksi niin, että polttoainetta käytetään vähemmän, vaikkapa silloin kun kyseessä on mukaamattomuus. Ja toisaalta voi syntyä uusia äh, tuotteita, joita voidaan myydä esimerkiksi metaania silloin kun kyse on metanaatiosta, tai sitten äh, metsäviljelyn kautta voi syntyä uusia tuotteita. Tärkeää on todeta, että näiden toimien taloudellinen analyysi totta kai riippuu hyvin pitkälti laskentametodeista, erityisesti siitä, otetaanko huomioon vai ei valtion tukia. Jos ei oteta huomioon niitä tukia, jotka syntyvät äh, siitä, että tiettyjä äh, polttoaineita jätetään verotuksen ulkopuolelle, niin totta kai tulos on erilainen. Jos ei huomioida vaikkapa äh, valtion tukea energiakustannuksissa, niin tämäkin totta kai vaikuttaa. Tulokset riippuvat hyvin pitkälti siitä, minkälaisia tukia valtio viljelijöille myöntää. Ja sitten kaikista kalleimmat toimet kolmannessa kategoriassa, joiden kustannukset ovat yli 25 euroa per hiilidioksiditonni vältettyjä päästöjä. Nämä toimet vaativat investointeja, esimerkiksi ylijäämä, poltto, polttinten käyttöönotto tai sitä, että ostetaan nitrifikaation estimiä tai uudenlaisia rehulaitteistoja. Taikka sitten kyse voi olla siitä, että tarvitaan lisää työaikaa. Esimerkiksi pensasaitoja on yl- kunnostettava ylläpidettävä. Nämä kaikki aiheuttavat kustannuksia viljelijälle. Täällä on sellaisia toimia, jotka voivat myös johtaa vaikkapa tuoton pienemiseen, jos viljelyalaa pienennetään vaikka suojakaistaleen tai pensasaidan muodossa, niin tämä me- tarkoittaa tulomenetystä. menetystä. Tässä syntyy siis se tilanne, että näihin toimiin liittyy varsin korkeat kustannukset. Kustannuksia on tutkittu vain suhteessa vältettyihin hiilidioksiditonneihin, mutta kun ajattelemme vaikkapa suojavyöhykkeitä tai näitä pensasaitoihin, niin eihän niiden etuna ole pelkästään se, että ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä tai sitovat hiiltä, vaan niillä on myös muita merkityksiä, biodiversiteetin suojelu, vedenlaatu ja niin edelleen. Voin siirtyä esitykseni viimeiseen vaiheeseen, jossa pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, mitkä olisivat uuden yhteisen maatalouspolitiikan välineitä, jolla voidaan edistää näitä toimia. Niin kuin tiedätte, Yksi yhteinen maatalouspolitiikka sisältää kolme tointa, jotka pyrkivät viherryttämiseen. Tarkoitus on pysyvää nurmea säilyttää. Tarkoitus on myös moninaistaa viljelyalaa ja sitten perustaa näitä ekologisia aloja puhutaan viherryttämisekvivalenssista ja tämä käsite on nyt sisällytetty uusiin määräykseen, jolla pyritään suosimaan tiettyjä käytäntöjä. Tässä taulukossa näette viherryttämistoimet, kolme tointa uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa ja sitten nämä kymmenen tointa, jotka me identifioimme Ranskan tutkimuksessa, jolla voidaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentää näemme jonkinlaista konvergenssia näiden suhteen. Ensinnäkin pysyvän nurmen rooli, tästä varmasti myöhemmin puhumme lisää. Ja sitten viljelyalan monipuolistaminen, jotta voidaan suosia palkokasvien viljelyä. Tämäkin tulee myöhemmin esille. Ja sitten ekologisten alojen käyttöönotto. Ja tässä äh, täytyy muistaa esimerkiksi pensasainat ja niin edelleen. Kun katsomme tilannetta hieman tarkemmin, niin äh, se, että voidaan suosia pysyvää nurmea, niillä hän on rooli totta kai hiilen sitojana, mutta meidän laskelmissamme on pohjauduttu tiettyihin tekniikoihin, joiden tarkoituksena esimerkiksi on pidentää laidun kautta tai vähentää typpilannoitteiden käyttöä. Ja näillä vihreillä maksuilla ei päästä suoraan näihin tuloksiin. Oikeastaan toimintatapoja ei niinkään tässä muuteta. No sitten viljelyalojen moninaistaminen, monipuolistaminen, se yksin ei välttämättä johda palkokasvien viljelyn laajenemiseen. Jäsenvaltiot voivat käyttää jopa 2 prosenttia tukirahoistaan äh, palkokasvien viljelyn tukemiseen. Jos jäsenvaltiot haluavat, niin ne voivat yhteisessä maatalouspolitiikassa tukea palkokasvien viljelyä. Ja kolmanneksi viherryttämistoimet, jotka liittyvät ekologisiin aloihin, niillä pitäisi suosia äh, kahta tointa, jotka identifioimme tässä Ranskan tutkimuksessa, eli äh, suojavyöhykkeet ja toisaalta pensasaidat. Kun huomioimme jäsenvaltioiden roolin, niin on myös lukuisia muita toimia, jotka tässä Ranskan tutkimuksessa identifioimme, voisivat olla hyödyllisiä erityisesti viherryttämisekvivalentin näkökulmasta. Ajattelen tässä muokkaamattomuutta, sekaviljelyä, pysyvää nurmea, suojaistutuksia. Nämäkin osaltaan kuuluvat tähän greenin ekvivalenssi, viherryttämisekvivalenssi toimenpiteisiin. Yhteinen maatalouspolitiikka uudessa muodossaan voisi edistää seitsemän näistä 26 toimesta, jotka me tunnistimme Ranskan tutkimuksessa. Yhteinen maatalouspolitiikka voisi edistää ensinnäkin suorakylvyä, metsänviljelyä, pysyviä nurmia – valkokasvien viljelyä, pensasaitoja, sekaviljelyä ja suojakaistaleita. Nämä toimet näistä 26 me identifioimme. Olemme tehneet laskelman Ranskan kohdalta ja jos otamme tällaisen skenaarion, jossa seitsemän alatointa on yhdistetty – jotka todennäköisesti saavat tukea yhteisessä maatalouspolitiikasta, johtaisivat 7,5 prosentin miljoonin eh, hiilidioksiditonnin vähennykseen per vuosi. Tämä tarkoittaa 23 prosenttia vähennystä, kun ajatellaan kaikkia näitä 26 tointa. Eli hieman alle yksi neljäsosa. vihreät maksut ja kasvihuonekaasu päästöjen vähentäminen äh, tulevat tietyn, tule, niille tulee tietty raja vastaan, kun ajatellaan sitä, että esimerkiksi viherryttämistoimilla ei voida puuttua äh, typpilannoitteiden käyttöön. Jos aiomme päästä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, niin sitten pitäisi näitä tekniikoita todella täsmätoimin kohdentaa, jotta päästäisiin näillä aloilla tuloksiin. Pääasiassa viherryttämistoimilla päästään siihen, että hiiltä sidotaan, mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi metanipäästöihin eikä typpidioksidipäästöihin jotka kuitenkin ovat merkittävässä roolissa maatiloitien äh, päästöissä. Eli tällä ei ole huomattavaa merkitystä, kun ajattelemme typpilannoitteita ja myöskin eläinten rehua. Useat toimet, joille voisimme olettaa tukea myönnettävän viherryttämistoimina, äh, sisältävät varsin korkeat kustannukset. Tämä liittyy siihen, että nämä toimet johtavat tuotannon pienenemiseen, esimerkiksi niin, että viljelyala pienenee tai sitten vaaditaan ylimääräistä työaikaa. Vaaditaan työaikaa ja tämä tarkoittaa kustannuksia. Muistutan vielä, että nämä toimet, esimerkiksi nämä suojavyöhykkeet ja sekä viljely, toki tuovat mukanaan muita etuja, biodiversiteetin suojelun, erosion estämispotentiaalin, vedenlaadun säilyttämisen. Eli niiden kustannuksia ei voida arvioida pelkästään siitä näkökulmasta, missä määrin ne voivat vähentää hiilidioksidipääsyä, vaan niihin sisältyy useita tavoitteita. Tämä kuitenkin vahvistaa sitä ajatusta, että olisi toivottavaa muiden mekanismien kautta, kenties toisessa pilarissa, mutta tässä en ole asiantuntija, pyrkiä löytämään toimia, joilla voidaan edistää muita toimia joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan leikata. Erityisesti niitä toimia, jotka ovat vasemmalla tässä meidän grafiikassamme, joihin sisältyy varsin pienet kustannukset. Yhteenvetona viherryttämisekvivalentti ja viherryttämistoimet ovat sellaisia, että voimme tässä suosia 7 26 toimesta jotka identifioitiin Inran tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa 23 prosentin leikkauspotentiaalia, jos yhdistetään kaikki 26 tointa ja päästäisiin kunnianhimoiseen leikkaustavoitteeseen. Mutta jos, pääs, jos pyritään korkeampaan leikkaustasoon, niin sitten tarvitaan lisätoimia. Kiitos. Bardzo dziękuję za wykonane. Kiitos paljon tästä esitelmästä. Nyt voimme aloittaa keskustelukierroksemme ja saada kysymyksiä ja vastauksia. Ensiksi puheenvuoron saa herra Agnio. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Muutama vuosi sitten olin turhautunut, kun osallistuin samantyyppiseen seminaariin ja mikään ei ollut muuttunut. Jos todella kasvihuonekaasupäästöt yritet, äh, halutaan ähm, vähentää, niin, niin veri, vesihöyry itse asiassa on suurin kasvihuonekaasupäästö. Siihen pitäisi puuttaa, jos äh, suuri, suurimpaa kasvihuonekaasupäästöön ei puututa, niin ei kannata, se kannata myöskään pienimmän kohdalla. Jos tämä jätetään nyt pois laskelmista, niin sitten äm, hiilidioksidia on esimerkiksi paljon vähemmän ilmakehässä. Monet ihmiset eivät taida ymmärtää, että mitä enemmän hiilidioksidia ilmakehässä on, niin sitä enemmän sato kasvaa. Ei sitä kannata vähentää. Kun kuuntelin tätä esitelmää, niin siinä oli yksi onnellinen sattuma ja yksi ristiriita sattuma oli se, että kun yritetään vähentää hiilidioksidipäästöjä, ne samalla yritetään vähentää energiankulutusta til- tiloilla. No sen, se on tietysti hyvä ja se ainakin oikeuttaa jonkin osan tästä ö, työstäsi, mutta ristiriita on kyllä naurettavaa siellä. Vihreät lopparit sanovat, että maaperän eroosiota, hiilidioksidia pitää vähentää, palkokasveja pitää lisätä ja niin poispäin. Mutta kuitenkin tutkijat ovat geenimuuntelun jo keksineet tähän kaikkiin ratkaisuksi, ja vihreät lopparit taas vastustavat sitä. Ainoa syy siihen on ilmeisesti se, että iso isot firmat saattavat sitä hyötyä. Jos katsotaan esimerkiksi maaperän erosiota, niin jos ei käytetä geenimuuntelua, niin se kyllä pakottaa käyttämään maaperää yhä intensiivisemmin. Eli tässä meillä on useita ongelmia. Palkokasvit sitten esimerkiksi Norwichin lähellä on tutkimuskeskus, jolle Bill Gates on antanut lahjoituksen, jotta, jotta voidaan edistää esimerkiksi herneiden viljelyä. Jos halutaan palkkakasveja edistää, niin pitää edistää tutkimusta. Sitten viimeiseksi torjunta-aineet. Jos vähennetään teknologiaa, niin sitten torjunta-aineita pitää lisätä. Jossakin vaiheessa vihreiden loppareiden pitää tunnustaa, tunnustaa tämä ristiriita. Entä sitten nämä välikasvit? Jotta sekaviljelyä voidaan toteuttaa onnistuneesti, pitää käyttää lannoitetta. Eli välikasveja käytetään, jotta voidaan vähentää päästöjä, mutta välikasveja taas pitää lannoittaa ja se luo päästöjä. No kyllä, välikasvit ö, käyttävät tämän, käyt, nämä käyttämättömät aineet, mutta maaperään kuitenkin joutuu muita aineita, eli tämä ö, koko sykli alkaa alusta. No minä itse olen itse asiassa siipikarja viljelijä. Proteiinia pitää rehussa olla ja ravintotieteilijät ovat puhuneet tästä jo 50 vuotta ja yrittäneet löytää, löytää, löytää oikean tasapainon. Yksi kolmasosa proteiinia ja kaksi kolmasosaa vehnää. Eli siis kaikki tämä johtaa siihen, että minun pitäisi pitäisi pitää enemmän siipikarjaa, jotta voisin kompensoida munien vähäyden. Missään tässä ei ole mitään järkeä. Olen todella turhautunut tästä kaikesta. Minä haluan vastauksen vihreiltä loppareilta, jos ollaan vakavissaan energiankulutuksen vähentämisestä atiloilla pitää hyväksyä geenimuunteluteknologia. Kiitos. <clears throat> Bardzo dziękuję. To właściwa była kolejna prezentacja. Kiitos. Tämä oli melkein jo neljäs esitelmä, mutta sitähän me haluammekin täällä. Nyt Kopula Santos on seuraava puhuja, puhujalistalla ja sen jälkeen herra Hoisling. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Luin tutkimuksen tarkkaan ja kuuntelin tarkkaavaisesti esityksiä ja näistä eri mahdollisuuksista, mitä meillä on. Tietenkin on helppo tehdä tavoitteita ja saada sopimus tavoitteista aikaiseksi, mutta se toimenpiteet on se todellinen tehtävä sitten. Joten on hyvä pyrkiä tähän suuntaan ja minua kyllä kiinnostaa tämä, tämä toimenpidelista ja kokonaisuudessaan ja sen alatoimenpiteet. Tietenkin jotkut niistä ovat aika itsään selviä ja olemme työstäneet niitä toistettiin olekaan niin selviä. Mutta kiitokset esityksestä, tämä osoittaa aika hyödyllistä tämän työnne on. Ja sitten kysymys vielä. Yhtä asiaa en täysin ymmärtänyt. CO2 ja metsät ja metsän käyttö tavallaan CO2 sitojana maaperään. Siis vilja ja metsän käyttö CO2 sitojana. Tätä en ymmärrän täysin. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Pan poseł Hausling. Kiitos. Seuraavaksi herra Hoisling. Ja te olette viimeinen puhujalistalla, joten muutkin voivat nyt ilmoittautua puhujiksi. Kiitos. Halusin tässä nyt kysyä, te keskityitte ennen kaikkea toimin, joita maatiloilla eri viljelijät voivat toteuttaa, mutta maatalouteenhan liittyy myös vienti ja tuonti. Eli 20-20 miljoonaa hektaaria alaa, me, niiden tuotteet menee vientiin. Nämä eivät kuitenkaan ole sitten eurooppalaisissa tilastoissa. Me tavallaan olemme ö, ulkoistaneet tiettyjä toimia. Jos, eli siis voi olla niin, että Kiinassa tuotetaan ja myös tuotetaan päästöjä ja sitten meillä on hyvä, hyvät ilmastotilastot. Eli jos olemme rehellisiä, meidän pitää ottaa myös nämäkin päästöt huomioon. Ja toiseksi, kun puhumme mineraalityppilannoitteesta, niin sen tuottaminen tarvitsee paljon energiaa. Puhuitte typestä aina uudelleen ja, ja tunnustitte sen päästöjen ilokaasupäästöjen, eh, puhuitte siitä ilokaasupäästöjen aiheuttena. Öm, kesti vuosia ennen kuin tajuttiin, että tämäkin on yksi tekijä maatalouden päästöissä. Tämä säilyttävä maan muokkaus olisi tähän yksi vastaus. Saksassa on tehty tutkimuksia, joiden mukaan säilyttävä maan muokkaus itse asiassa pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän typpeä, koska silloin kynnetään vain pintapuolisesti ja näin tarvitaan myös enemmän torjunta-aineita, eli maanmuokkaus tai vähempi maanmuokkaus on metodi, joka on vaikea, mutta loppujen lopuksi, kun ilman auraa muokataan maata, niin saattaa, siitä saattaa johtua muita vaikeuksia. Eli lyhyellä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä saateta, tästä saattaa tulla ilmaston kannalta hyötyjä, mutta pitkällä aikavälillä tämä, tämä ei ole mikään ihmelääke. Eli ähm, tätä ei voida oikeastaan kutsua minkälaiseksi ympäristötoimeksi, sillä kyse on oikeastaan äh, kemian käyttämisestä yhä enemmän. Kiitos. Seuraavaksi Albert Tess. Kiitokset tästä esityksestä. Ja nyt taas vähän viisastuin, vaikka en ihan kuitenkaan täydellisesti. Neljä kysymystä esittelijöille vielä. Ensinnäkin, mikä CO2 eh, taso olisi paras tässä yhteydessä? Ja sitten tämä 22 prosenttia näiden järkevien toimenpiteiden saadaan täytäntöön, niin mikä osuus täällä sitten on prosentteina maailmanlaajuiseen CO2-päästömäärään, että voidaan tästä laskea kustannukset sitten kolmanneksi. Lehdistöstä voidaan lukea, että meillä on CO2-päästöjen ennätys tällä hetkellä ja vuosittaisesti kasvaa. Miksi sitten taas 16 vuoden ajan maailmanlaajuinen lämpötila ei enää ole nousun sitten kasvanut. Sitten maaperän muokkaus. Tiedän kirjoista, että Etelä-Saksassa kolmannes oli maatalousasta oli, oli kesannolla, sitä ei siis käytetty talouteen, mutta niinä vuosina, kun se oli kesannolla, se neljä-viisi kertaa kynnettiin jotta sitten se seuraavalla kerralla voi käytössä taas. Ja vaikka sitten tässä silloinkin niitä kynnettiin, niin miksi silloinkin ilman läpöttäisi, siis ilmasto lä- kylmeni? Eihän se voisi tästä kyntämisestä johtua sitten, että maa, maapallossa ilmasto lämpenee. Että tämä tällainen yhteys on tähän luotu. Kiitoksia kovasti. Alustajat nyt varmasti voivat itse päättää, kuka vastaa ensiksi kysymyksiin. Merci. Peut-être euh, une... Kiitos. Kenties jo ensimmäinen vastaus kysymykseen, joka liittyi sekä edustaja Anjön ja myös Hoislingin kysymykseen. Me tutkimme toimia sillä ehdolla, että ne eivät vähennä tuottoa. Toki me tässä hyväksyimme pienen tuoton vähentymisen, mutta todellakin pienen vain. Me emme halunneet tutkia sellaisia toimia, jotka vähentäisivät huomattavalla tavalla maataloustuotantoa Euroopassa ja siirtäisivät ongelman muille mantereille. Ikään kuin karikatyrinomaisesti voisi todeta, että paras tapa toimia niin, että Euroopan viljelyksestä ei enää synny päästöjä, niin olisi olla viljelemättä ja tuoda kaikki elintarvikkeet ulkopuolelta. Totta kai tämä on karikatyyri. Mutta tässä hengessä me emme tietenkään asiaa Inrassa pohtineet. Toimet, jotka eivät tuotantoa vähentäneet, tai sitten vähensivät sitä vain marginaalisesti, jotta ei siirretä päästöongelmaa muualle. No sitten hiilen varastointi maaperään, hiilen sitominen viljelymaahan. Tämä on yksi mahdollinen toimikenttä ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että viljely voi myönteisellä tavalla edesauttaa ilmaston lämpenemistä vastaan. Tässä viljelystä ei nähdä pelkästään päästöjen aiheuttavana, aiheuttajana, vaan se voi omilla käytännöillään myös sitoa hiiltä ja näin edesauttaa ilmiön ratkaisemista. Viljelymaahan voidaan sitoa hiiltä joko niin, että lisätään sitä, miten kasvit sitovat hiilidioksidia ja palauttavat sitten hiiltä maaperään, osan hiilestä maaperään, joka sitten voi pysyvästi sinne varastoitua. Kun ajatellaan kaikkia tekniikoita, joita on käytössä viljelualan peittämiseksi, eli on näitä mm, suojavyöhykkeitä, suojaistutuksia, ja hiili sitten mineralisoituu ja palaa ilmakehään. Eli tässä kyse on muokkaamattomuudesta, jonka avulla voidaan pidentää sitä kautta, jolloin hiili on sidottuna maaperään eikä vielä palaa ilmakehään. On myös tekniikkaa, jonka kautta voidaan biomassaan sitoa hiiltä. Tässä täytyy muistaa esimerkiksi peltometsäviljely, sitten totta kai sitominen, hiilen sitoiminen on merkittävämpää, jos on paljon metsää, paljon pensasaitoja, paljon puita. Voilà, tässäpä tämä. Sí. Eh, yo voy a completar eh, algunos de los aspectos comentados por el señor. Minä voin täydentää herra Pelleränin sanomaa. Mitä tulee tähän epäilevyyteen, joka liittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maatiloilla, niin siihen voin sanoa, että yli 150 tilalla viime, viimeisten kolme vuoden aikana olemme keränneet kokemuksia ja olemme tulleet siihen johtopäätöksen, että jos käytämme toimintasuunnitelmaa, niin joka, tapauksessa viljelijä oppii aina enemmän omasta tilastaan. Yllättävää on usein se, että viljelijät sitten loppujen lopuksi tietävät paremmin, mitkä ovat mahdollisuudet ja rajoitukset heidän omalla tilallaan. He ovat siis paremmin valmistautuneita tulevaisuuteen. Herra Pelerän sanoi jo, että ne toimet, joihin me keskityimme, ovat sellaisia, jotka parantavat viljelijöiden kilpailukykyä. Kuten sanoin, me teimme 150 viljelijän kanssa yhteistyötä kolmen vuoden aikana, emmekä pakottaneet heitä mihinkään toimiin. Viljelijät te, tuo, te, toteuttivat nämä toimet vapaaehtoisesti ja tietysti he odottavat tuottoa näistä toimista. Eihän, eiväthän viljelijät tällaisia toimia toteuttaisi, jos ne, se johtaisi tulon menetyksiin. Sitten synergiat ovat myöskin aivan kiistattomia. Synergiat voivat sopia täydellisesti tulevan ympäristö yhteisen maatalouspolitiikan rakenteeseen. Emme tarkastele pelkästään viherryttämistoimia, vaan kaikkia toimia, kuten myös sellaisia toim- infratoimia, jotka voivat sopia toisen pilarin alaisuuteen. Synergioita on huomattavasti. Ja se varmasti antaa uuden näkökulman näihin toimiin. Ja sitten Kapula Santosin kysymys hiilidioksidista ja maaperän vira- varastoimista. Me kun olemme tehneet yhteistyötä viljelijöiden kanssa, niin johtopäätöksemme on se, että energiaan keskittyvät toimet eivät ole niitä, joilla, joista saadaan suurimmat päästöjen vähennysedut. Mutta, niil, mutta viljelijöiden mielessä on kuitenkin suora linkki ilmasto, ilmastonmuutoksen torjumisen ja energian kulutuksen vähentämisen välillä. Nämä toimet ovat, jotkut toimet ovat halpoja ja jotkut toimet on helppo saada hyväksytyksi viljelijöillä. Viljelijät ovat loppujen lopuksi niitä, jotka nämä toimet panevat täytäntöön, joten on tärkeää tarkastella tarkasti sitä, niitä toimia, jotka, joiden potentiaali on suuri, mutta jotka myös vaikuttavat helpoilta ja hyödyllisiltä viljelijöille. Eli ei ole siis kyse pelkästään ö, ekologisesta ja teknisestä näkökulmasta, vaan myös psykologisesta näkökulmasta. Sitten kun teemme yhteistyötä viljelijöiden kanssa, niin emme tiedä, mikä on hiilidioksidin osuus ilmakehässä kauden jälkeen. Me näemme vaan, minkälaisia hyötyjä viljelijä toimista saa, jos hiilidioksidi hiili, eh, hiilidioksidipäästöjen vähentämään, vähentäminen siis lisää tuottoa, niin ei jatkaa näitä toimia. Jos hiilidioksiditoimet vähentävät tuottoa, eh, niin samalla muut edut saattavat kuitenkin olla huomattavia. Niin. Faislingin kysymykseen kommentti. Ensinnäkin laskelmat ja arvioinnit, jotka olemme toteuttaneet, otamme totta kai huomioon myös tuonnen ne ostokset, kun ostamme eh, lannoitteita, tuomme elintarvikkeita. Että eh, tämäkin on huomioitu laskelmissa ja kun ajatellaan tuloksia omalta osaltamme viljelijöiden kanssa, on myös katsottu, mistä syntyy suoria päästöjä prosessin alkuvaiheessa. Ja toinen täydentävä tieto vielä, konservointitoimet. Me toteamme, että myös pestisideissä voidaan toimia niin, että yhdistellään erilaisia toimia, sekaviljelyä, kiertoviljelyä ja kaistaleita ja näin tätä kautta voidaan vähentää myös pestisidien käyttöä. Bardzo dziękujemy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Kiitos paljon. Näin olemme päässeet tämän seminaarin loppuun asti. Kaikki kommenttinne ja ideanne voidaan myös kääntää taloudellisiksi. Nämä toimet pitää myös rahallisesti mitata. Veronmaksajat odottavat tätä maataloudelta ja se pitää ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa. Euroopan komissio on ehdottanut laajemmittaista viherryttämistä jo myös parlamentin tasolla. Me olemme yrittäneet tehdä ratkaisuista virtaviivaisempia ja yksinkertaisempia. Nämä olivat siis kompromissin puitteissa tavoitteitamme. Kiitän jälleen kerran alustajia ja kiitos toimiala yksikölle tämän seminaarin järjestämisestä. Näin olemme päässeet esityslistan kohtan, kohdan, viimeisen kohdan loppuun, joten 27. tammikuuta maanantaina, eli vajaan viikon päästä, on seuraava kokouksemme kello, kolme, kello kolmelta iltapäivällä. Näin olemme päässeet kokouksen päätökseen. Toivotan teille kaikille hyvää illanjatkoa.